Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat. Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi vieraaksemme Georgian parlamentin puhemiehen herra Usupasvilin. Herra Usupasvili tulee vieraksemme erittäin kiinnostavalla hetkellä. Vilnan huippukokoushan lähestyy ja poliittinen näyttämä Georgiassa on muuttunut. Ensimmäistä kertaa yhdessä näistä maista on saatu aikaan rauhanomainen vallanvaihto ja toivomme, että tällainen rauhanomainen vallanvaihto voi tapahtua uudestaankin. Sehän merkitsee demokratiaa ja oikeusvaltiota. Ja toivomme, että nämä periaatteet kehittyvät entisestään. Ja neuvottelut assosiaatiosopimuksesta toivoaksemme etenevät nekin ja toivoaksemme ne saatetaan päätökseen. Meille Georgia on tärkeä maa, tärkeä maa sellaisenaan myös geostrategisesti. Georgia on maa, joka kuuluu eurooppalaiseen kulttuuripiiriin ja luonnollisesti toivomme kehitystä, joka lähentää meitä toisimme entisestään ja Georgian Euroopan unioniin demokratian ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion nimissä. Toivon nyt, että kerrotte meille ajatuksia arvoisa puhemies, niin että voimme tietojen, tietoihin pohjautuen arvioida maanne tilannetta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia siitä, että löysitte aikaa maalleni Georgialle ja annatte minulle mahdollisuuden puhua teille ja myöskin vastata mahdollisiin kysymyksiinne Georgian viimeaikaisesta kehityksestä. Viimeisen 23 vuoden ajan, kun Georgia lähti matkalleen kohti Eurooppaa. Teidän tukenne maalleni oli todella tarpeen ja kiitän teitä siitä. Nytkin se tosi seikka, että elämme lähestulkoon rauhalla rauhanomaisessa ilmapiirissä, vaikka suuri osa Georgia onkin venäläisten miehittämää, niin se johtuu siitä, että Euroopan unionin valvontamissio on maassani ja tämä on ainoa tehokas turvallisuustoimi, joka ehkäisee sen, että tilanne pahenisi entisestään. Kiitoksia oikein paljon kiinnostuksestanne maata kohtaan ja halustanne löytää tapoja lähentää yhteistyötä entisestään ja tehdä siitä tehokkaampaa. Ja viimeisimmät kehitykset ennen Vilnan huippukokousta ovat asioita, jotka osoittavat jälleen kerran, että me todistamme suurta avun tiedonannon halua tässä neuvotteluprosessissa, jotta prosessista tulisi menestyksekäs. Minä olen vierailut tässä rakennuksessa monta kertaa elämäni aikana, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun vierailen täällä parlamentin puhemiehenä Aikaisemmin tulin tänne kansalaisjärjestöjen edustajana, opposition edustajana ja ymmärrän, että tilanne on aivan erilainen kuin on tämä hallituksen taakka niskallaan tämä taakka, jota ihmiset kantavat, kun ne tekevät päätöksiä maan puolesta. Uusi hallitus on lokakuusta 2012 vastannut maassa ja vuoden 2012 vaaleilla oli suuria poliittisia merkityksiä maalle, niin tämä oli ensimmäinen kerta, että vaalit olivat sellaiset, että muutosta tapahtui. Ja tämä on todella häpeällistä maalla, joka on ollut itsenäinen 22 vuoden ajan, mutta ei ole onnistunut tätä saavuttamaan aikaisemmin, mutta nyt olemme sen saavuttaneet ja haluamme pohjata sille. Ja noudatan puheenjohtajan neuvoa siitä, että tarvitaan muutoksia tulevaisuudessa, kun vaalit tuovat uusia ihmisiä valtaan. Tämä on erittäin tärkeä neuvo. Itse asiassa tämä oli pää ajatus sopimuksen kanssa, sopimuksessa, jonka tein edellisten hallitusten johtajien Sakashvilin kanssa, kun me onnistumme kaatamaan edellisen hallituksen yhdessä, niin me sanoimme hänelle, että pääkysymys maan demokratisoinnissa täytyy olla se, että mitä meidän täytyy tehdä vaalien jälkeen, miten lähdetään vallasta vaalien jälkeen. Valitettavasti tuota viestiä ei kuultu ja kaikki tehtiin, jotta pidettäisiin kiinni tästä keskitetystä monoliittisesta valtajärjestelmästä, jonka uusi hallitus sitten vihdoinkin muutti. Nyt seitsemän kahdeksan kuukauden aikana mm, eh, tilanne on ollut erittäin haastava, koska meitä on vuosia kutsuttu eh, kadun oppositioksi, koska oppositiolla ole mitään tilaa tai paikkaa parlamentissa tai paikallishallituksessa tai tietenkään edes hallituksessa. Ja mm, siksi oli joitakin huolia siitä, että kuka nyt tässä oikein nousi valtaan. Oli vaikea uskoa, että Georgiassa mm, me olimme useita vuosia, vaikka puolsi mekin lännen puolista puolustavaa politiikkaa, mutta sitten oli myös oppositioryhmiä, jotka puolustivat häntä ja hyvin yksinkertainen ajattelutapa oli, että nämä ihmiset sitten varmaan ovat Venäjän kannattavia ja NATOa vastustavia. Miten mm, tämä maa pystyy luomaan kaksi poliittista tiimiä, jotka yhtä lailla edistävät, kannattavat länttä ja NATOa ja niin poispäin. Viimeisen viiden kuuden kuukauden aikana olemme osoittaneet, että Ivanishvilin johtama hallitus, jossa on kuusi erilaista poliittista ryhmittyvää mukaan lukien minun puolueeni, Georgian republikaaninen puolue, me olemme ALDE-ryhmän jäsen, meillä on toinenkin liberaalipuolue tässä koalitiossa, meillä on konservatiivinen puolue, joka on yhteyksiä sisäpuolueihinsa Euroopassa, Euroopan konservatiiveihin ja reformisteihin. Meillä on uusi puolue, jonka herra Jovanisvili on perustanut, jonka nimi on Georgian äh, unelma, kuten koalitionkin nimi. Ja sitten heillä on yhteyksiä sosiaalidemokraatteihin Euroopassa. Meillä on kansallinen foorumi, äh, teollisuuspuolue, joten tämä on hyvin värikäs koalitio. Mutta onnistuimme osoittamaan, että ulkopolitiikan agenda Georgialle ei muutu. Paras esimerkki tästä on parlamentin päätöslausuma, joka hyväksyttiin maaliskuussa. Sekä enemmistö että vähemmistö hyväksyivät sen ja se hyväksyttiin yhdessä ja tämä asiakirja korostaa jälleen kirjan meidän strategisia tavoitteitamme. Ja me osoitimme, että Eurooppa on meidän ainoa määränpäämme, ainoa määränpää, jota pystymme itsellemme kuvittelemaan. Ja Euroopan integraatiolla, NATO-integraatiolla ei ole vaihtoehtoja. Me emme edes ajattele mitään muuta, koska mitään muita vaihtoehtoja ei ole sille, että maastamme tulisi turvallinen, hyvinvoima ja rauhallinen. Samanaikaisesti on tiettyjä alueita, joissa uusi hallitus otti uuden lähestymistavan käyttöön. Tässä on kyse pääongelman käsittelystä, niitä Venäjän käsittelystä. Me sellais, päätimme, että mitään ei tule tehdä tai pidä tehdä, joka kyseenalaistaa integraatiomme Eurooppaan. Ja jos mikään on ristiriidassa sen kanssa, niin se ei ole meille vaihtoehto. Samanaikaisesti otamme neuvonantajamme, ystäviemme neuvot hyvin vakavasti, että meidän täytyy tehdä parempaa työtä normalisoidaksemme suhteet Venäjän kanssa. Siksi otimme esille korkean profiilin kysymyksiä, jossa otimme yhteyksiä. Pääministeri on keskustellut kolme kertaa Venäjän kanssa. He keskustelevat sitä, miten voitaisiin toteuttaa velvollisuudet liittyen VTOn liittymiseen ja avata markkinat Georgian tuotteille. Miten voidaan varmistaa, että Georgian kansalaiset, joita on satoja tuhansia Venäjällä, noin 15 prosenttia väestöstämme elää Venäjällä. Miten he voivat tulla Georgian eh, tapaamaan sukulaisiaan ja päinvastoin? Siis on kyse viisumiskysymyksistä ja myöskin liikenneyhteyksistä, koska kuten tiedätte, eh, elokuun 2008 jälkeen ei ole enää ollut lentoja Tbilisin ja Moskovan välillä, joten näissä yritämme löytää ratkaisuja samoin mitä tulee Sochin olympialaisiin, mutta suuremmissa kysymyksissä, kuten turvallisuusongelmat, tulliunioni, jota venäläiset ovat ehdottaneet, niitä me emme voi hyväksyä, pidämme kiinni kannastamme. Olen iloinen voidessani sanoa, että neuvotteluissa ennen Vilnan huippukokousta on saatu aikaan tärkeää edistystä. Kuulimme tämän kauppakomissaarilta ja muiltakin Tänäänkin keskustelut jatkuvat eh, tästä ja olemme luottavaisia sen suhteen, että saamme assosiaatiosopimuksen, jossa on kaikki ne piirteet, eh, jotka parantavat tilannettamme. Samanaikaisesti me ymmärrämme, että meidän täytyy myös tehdä kotiläksymme, jotta voisimme todistaa kaikille, että yhteistyö Georgian kanssa on kannattavaa ja me voimme olla luotettava kumppani. Esimerkiksi eh, työlainsäädäntö joka vuosien ajan oli kiistakapula Georgian hallituksen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, ei pelkästään ILOn, vaan myöskin Euroopan unionin ja muiden kanssa. Mm, parlamentti päätti hyvin vaikean ja intensiivisen työn, jota se teki viimeisen kuuden kuukauden aikana. Me hyväksyimme muutoksia työlainsäädäntöön, jota jonka kansainväliset ILOn asiantuntijat ovat hyväksyneet, samoin liike-elämä, Georgian ammattiyhdistykset ja poliittiset voimat. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, jotta saimme lainsäädännön Euroopan tasolle. Me ratifioimme asiakirjat, jotka liittyivät henkilötietojen suojaan, ja noin kaksi viikkoa sitten perustettiin tietosuojavaltuutettu. Hänet valittiin äh, kansalaisjärjestöjen piiristä. Hänellä on kokemusta tästä työstä. Äh, valitettavasti henkilötietojen äh, kohdalla meillä on suuria ongelmia, koska poliisi, uudet poliisista vastaavat henkilöt löysivät poliisin arkistoista satoja laittomia nauhoituksia, joita oli tehty jo monien vuosien ajan ja monien ihmisten yksityiselämää ei pelkästään mm, äh, poliitikkojen eikä pelkästään oppositiopoliitikkojen elämä oli nauhoitettu vuosien ajan sisäministeri on päättänyt, että nämä nauhat tuhotaan ja paikalla on sitten myös kansalaiseduskunnan erityislähettiläitä, jotka tarkistavat, että nämä nauhat todellakin tuhotaan eikä tällaista pääse toistumaan. Koska mm, tällaisen videomateriaalin vuotaminen on vaarallista. Ensimmäinen vara pääministeri, joka nimitettiin vähän aikaa sitten, pidätettiin ja erotettiin työstään, koska, pelät, koska arveltiin, että hän oli siis vuotanut näitä tietoja. Me olemme aloittaneet erittäin tärkeitä uudistuksia oikeusjärjestelmän suhteen. Ensimmäistä kertaa tuomarit äh, saavat äh, oikeuden valita edustajansa ylempään tuomarineuvostoon. Kaksi viikkoa sitten oli salaiset äänestykset, joissa jokainen tuomari saattoi valita oman ehdokkaansa. Aikaisemmin tämä päätuomarilla oli tässä nimitysoikeus. Ja nyt oikeusjärjestelmästä on tulossa todellakin riippumattoman äh, ton, äh, poliittisesta järjestelmästä. Aloitimme hyvin kunnianhimoisen äh, paikallishallinnon uudistuksen läheisessä yhteistyössä instituutioiden kanssa, myöskin alueesta vastaavan komission pääosaston kanssa. Ähm, me hyödynnämme tiettyjen Itä-Euroopan maiden kokemuksia, esimerkiksi Puolan kokemuksia. Me olemme vierailleet Puolassa, puolalaiset ovat vierailleet luonnamme ja aiomme luoda todellisen itsehallinnon. Tällä hetkellä meillä on valitettavasti hyvin keskitetty hallinto, jota pidettiin hyvin tehokkaana tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta se ei ole tehokas, jotta ihmiset olisivat itsenäisiä ja vastuullisia omasta elämästään. Me aloitimme myöskin maahanmuuttopolitiikan ja infrastruktuurin uudistamisen kahden viikon kuluttua. Maahanmuuttolaki tulee parlamenttiin ja me käsittelemme tätä asiaa vakavasti erityisesti sen jälkeen, mitä edistystä on saavutettu viisumihelpotuksissa. Tähän asti Georgia oli liian vapaa tällä saralla. Georgialla on ollut viisumi vapaus yli sadalle maalle ympäri maailmaa, joka on tietenkin asia, joka on muutettava. Meillä täytyy olla enemmän järjestystä rajoillamme, jotta meistä voisi tulla osa erilaisia järjestelyjä. Sitten vähemmistökysymys, joka on erittäin tärkeä uusille demokratioille – syrjinnän vastainen laki eh, tulee parlamentin käsiteltäväksi syyskuussa. Konkreettisiin toimenpiteisiin ollaan ryhdytty ja tämä on ensimmäinen kerta, että maan johtaja, nimittäin tämänhetkinen pääministeri, on erittäin tiukkana tässä asiassa ja lausunnoissaan ja päätöksissään hän sanoo aivan selvästi, että vähemmistöjen syrjintää, oli kyse sitten kielivähemmistöistä, uskonnollista seksuaalista vähemmistöistä, sitä ei tulla hyväksymään. Ja johtuen tietyistä hyvin surullista tapahtumista, jotka tapahtuivat 17. toukokuuta, niin useita ihmisiä on pidetetty ja tutkimuksia on käynnistetty myöskin tiettyjä Romanian ortodoksikirkon edustajia kohtaan, jotka olivat mukana näissä laittomissa toimissa kaduilla. Me jatkamme yhteistyötämme NATO äh, kanssa Afganistanissa. Valitettavasti viime kuussa menetimme kymmenen äh, sotilasta. Tämä on kolmas osa äh, kaikista uhreista, joita olemme näiden vuosien aikana saaneet äh, kärsineet, mutta äh, emme aio kuitenkaan lähteä maasta, vaikka sitä on vaadittu. Ja voitte kuvitella, että kun tällaista tapahtuu, niin tunteet mm, kuohuvat, mutta hallitus sanoi, että että äh, sitoudumme, emme, emme lähde ja sitoudumme myöskin erilaisiin EU-missioihin, mukaan lukien Malissa, ja äh, ammattihenkilömme ovat valmiita osallistumaan siihen. Me aiomme tehdä kaikkea mahdollista, yritämme pohjata edellisten hallitusten menestys tarinoille, mutta samanaikaisesti meidän täytyy muuttaa ne asiat, joita ei tehty oikein. Siksi tehtävämme on erittäin haastava. Ihmisten odotukset ovat hyvin korkealla, koska me perimme maan, jossa yli 50 prosenttia kansasta ö, uskoo olevansa työttömiä ja 45 prosenttia perheistä on rekisteröity saamaan sosiaaliturvaa koska he elävät köyhyysrajan alapuolella, joten tämä menestys, jota saavutettiin maassa viime vuosina, ei valitettavasti tuonut näiden kansalaisten ongelmille ratkaisua ja meidän täytyy tehdä kovasti työtä. Jälleen kerran kiitoksia paljon avustamme, mielenkiinnostanne, valmiudestanne ottaa Georgia vakavasti ja kysymyksistänne ja suosituksistanne, joita arvostamme kovasti ja uskomme, että pystymme jatkamaan tähän suuntaan. Ja pian tämän vuoden lopuun mennessä pystymme kertomaan, että Georgia on paljon korkeammalla tasolla, mitä tulee integraation ja tämä tulee lisäämään niitä mahdollisuuksia, joita odotamme tämän tuovan mukanaan. Kiitoksia. President. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Nyt avaamme salin keskustelulle. Ensin herra Lisek, joka on meidän Georgia esittelijämme. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua Puolaa, jotta voin ilmaista itseäni mahdollisimman tarkasti. Chciałem zacząć witając pana przewodniczącego. Kiitos puheenjohtaja. Haluan todella tervehtiä teitä, arvoisa herra Usupas Livili. Oikein sydämellisesti tapaamme jo pari viikon kuluttua jälleen. Sehän on hyvää yhteistyöllemme. Ennen kaikkea haluan kiittää teitä, mutta joka tapauksessa meidän on nykytilan aloitteessa kerrottava teille, että entinen pääministerinne on aloittanut tänään nälkälakon. Tämä liittyy siihen, että hänen on kielletty mm, tapaamasta perhettään. Tämän lisäksi hänellä ei ole televisiota käytössään. Georgian sääntöjen mukaisesti hänelle tulisi tarjota nämä molemmat mahdollisuudet, perheen tapaamisoikeus sekä televisio. Haluaisin äh, todella kiittää teitä. Haluan äh, kiittää teitä, arvoisa puhemies, siitä, että yhteistyö parlamentin opposition kanssa johdollanne hoidetaan tavalla, joka on tyypillinen demokratialle. Tiedämme tämän herra Hempra opposition edustajalta, hän on todella arvioinut tätä yhteistyötä oikein hyväksi. Eihän se helppoa ole. On koko joukko poliittisia jännitteitä, mutta niistä huolimatta yhteistyö sujuu hienosti. Haluaisin kiittää teitä ponnisteluistanne ulkopolitiikan alalla. Te olette osoittanut, että rakentava yhteistyö Ähm, vallassa olevan puolueen ja oppositiopuolueen välillä on oikea tapa toimia ja uskomme, että valitsemanne tie ansaitsee myös meidän tukemme. Mitä sisäisiin kysymyksiin tulee, niin hän äsken viittasitte ja haluaisin todeta seuraavaa. Presidentti ja pääministeri viime vierailullamme Georgiassa eivät ollenkaan salailleet sitä, että tilanne on varsin jännittynyt. Älkää missään nimessä nyt tulkitko tätä henkilökohtaisena hyökkäyksenä, mutta te kuitenkin edustatte hallituskoalitiota, ettekä nyt vain itseänne ja omaa puoluettanne täällä. Joten pyytäisin teiltä tai oikeastaan kysyisin teiltä seuraavaa. Minkälaisena arvioitte hallituskoalitiossa demokratian toiminnan tai miten demokratian tulisi toimia? Koska ulkopuolelta tarkasteltuna, vaikka ette varmaan mielellänne kuule tätä vertausta, niin ulkopuolelta tarkkailtuna kuitenkin nousee mieleen kysymys, että eikö Georgian tilanne ole vähän vastaava kuin Ukrainan entinen pääministeri Rova Timoshenko pidätettiin ja nyt vastaavia syytöksiä on äh, esitetty teidän entisen pääministerinne herra Menepshvilin suuntaan. Eli kyllä tässä tiettyjä äh, yhtenäisyyksiä on. Rouva Timoshenko on huomattavasti paremmassa vankilassa paremmissa olosuhteissa, jos nyt näin voi sanoa. Hänellä nyt kuitenkin on mahdollisuus tietojen seuraamiseen esimerkiksi televisiosta. Joten miten arvelette yhteistyön opposition ja hallituksen välillä jatkuvan? Kiitoksia. Herra Usupasvili, aivan ensin haluaisin onnitella Georgiaa rauhanomaisesta – muutoksesta. Ensimmäistä kertaa Georgian historiassa, kun hallitus vaihtui, se tapahtui ilman ongelmia, eh, ilman verenvuodatusta. Georgia viime vaaleihin asti oli yhden puolueen valtio. Yksi puolue, yksi autoritäärinen johtaja huipulla. Oppositiota ei ollut, ei parlamentissa, yhteistyötä ei ollut niiden henkilöiden välillä, jotka oppositio edustivat. Joten olen iloinen siitä, että herra Lisek nyt pyytää yhteistyötä hallituksen ja opposition välille, koska juuri tämä Georgialta on puuttunut ja juuri tätä Georgia tarvitsee. Georgia on nyt siirtymässä yksipuoluejärjestelmästä monipuoluejärjestelmään. Kaikki uudistukset on toteutettava, uudistukset on toteutettava rauhanomaisesti hallitsevan puolueen on vältettävä niitä virheitä, joita edeltäjät, edeltävät hallituspuolueet ovat tehneet. Yksi sudenkuoppa, johon uusi hallitus voisi langeta, olisi mahdollinen poliittinen vendetta, poliittinen koston kierre. Tiedämme, että Georgian yhteiskunta painostaa hallitusta ottamaan oikeuden omiin käsiinsä. Näimme ennen vaaleja kuvia vankiloista. Satoja ihmisiä pahoinpideltiin vankiloissa niin fyysisesti kuin henkisestikin. He ovat kärsineet ja haluavat oikeutta, vaativat oikeutta. Sama koskee ihmisiä, joiden omaisuus heiltä vietiin edellisen hallituksen aikana. Heitä on lähes 10 000. Minun kysymykseni onkin, mitä parlamentti voi tehdä tukiessaan oikeuden toteutumista näiden kaikkien ihmisten elämässä, ilman että kuitenkaan joudutaan houkutukseen poliittisesta kostosta koska niin kuin herra Lisek, to, Lisek totesi, yhteistyö on tärkeää paitsi ulkopoliittisissa kysymyksissä, myös sisäpoliittisissa uudistuksissa. Todella tarvitaan yhteistyötä nykyhallituksen ja nykyopposition välillä niin, että Georgia kulkee kohti täysimääräistä demokratiaa, ihmisoikeuksien, kansalaisoikeuksien kunnioittamista, ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista. Puheenjohtaja, onko minulla vielä aikaa esittää yksi kysymys suhteesta Venäjään? Tbilisissä totesimme, että täysin tuemme Georgian alueellista itsemääräämisoikeutta. Minä henkilökohtaisesti ja poliittinen ryhmäni tuemme teidän muutostanne Venäjän ja Georgian suhteiden tarkastelussa. Tietenkin Venäjä ja Georgia tulevat aina olemaan naapureita. On tärkeää, että suhteet normalisoidaan. Te tai pääministeri osoitatte hyvää tahtoa, mutta toisaalta on niin kutsuttu hallinnollisen rajan muurin nostaminen yhtäältä. Georgia haluaa lisätä yhteistyötä Venäjän kanssa, toisaalta tämän hallinnollisen alueen tilannetta vielä hankaloitetaan. No niin, tässäpä näitä, näitä kysymyksiä tuli aika paljon. Seuraavaksi Rova Näits. Hyvä puheenjohtaja. Pysäkin ja toisen kollegan kanssa olin valtuuskunnan jäsen, joka hiljan vieraili Georgiassa – Hyvä puhemies, me olemme tunteneet toisemme jo usean vuoden ajan. Minulla on ollut ilo ja kunnia aiemmissa tehtävissäni toivottaa teidän puolueenne poliittisen liberaali, liberaalien perheeseen ja olen halunnut myös antaa teille kaiken mahdollisen tukeeni. Näin olen vuosien mittaan tehnytkin ja on suuri ilo voida nähdä teidät tämänhetkisessä asemassanne. Ja voidaan nähdä, että tässä asemassanne teette kaikkenne varmistaaksenne sen, että parlamentti toimii hyvin. Helppoahan ei ole ollut, on ollut paljon ristiriitoja eri poliittisten voimien kesken. Ja pari viikkoa sitten, kun vierailimme maassanne, tapasimme tämän hetken oppositiojohtajia, jotka ovat eilispäivän johtajia ja päinvastoin. Kykenimme mittaamaan sitä jännitettä tai hiukan näkemään sitä jännitettä, jota vielä on olemassa. Ja toisaalta havaitsimme myös, että löytyy tahtoa päästä näistä jännitteistä yli, jotta Georgia ja georgialaiset voisivat valmistautua tulevaisuuteen. No tämän niin Hyvä puhemies. En voi sivuuttaa sitä tosi asiaa, että minusta on hiukan epämukavaa joutua todistamaan entisten poliittisten johtajien vangitsemista. Ei tietenkään meidän tehtävämme ole määrittää, onko näille pidätyksille perusteita, onko rikoksia tapahtunut vaikka ei. Mutta se tosiasia, että joku voisi epäillä, että pelissä olisi edes aavistus kostoa, koston henkeä, niin eikö se jo riitä aiheuttamaan meille hiukan tukalan olon, ainakin edellyttää jonkinlaista selitystä. Ja toivon, että voitte vastata Voitte vastauksissanne vakuuttaa meidät siitä, että kun olemme ponnistelleet oikeuslaitoksen perustamiseksi, niin tämä oikeuslaitos toimii myös niissä tutkinnoissa, joita olette tehneet, rikostutkinnoissa ja oikeudenkäynneissä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja aikaa ei ole enää paljon. Vilnan huippukokous lähestyy, joten ei tässä nyt ole aikaa myöskään puheenjohtaja olla liian diplomaattinen puheissaan. ei Georgian e, siirtymä ole ollenkaan rauhanomainen, koska hallituksenne toteuttaa selektiivistä oikeutta. Tähänhän se rauhanomaisuus siis on päättynyt. Georgian hallitus on lähtenyt kulkemaan vaarallista selektiivisen oikeuden tietä, poliittisten kostojen tietä, eli entisen pääministerin Margasvilin tapaukseen viittaan. Se, mikä, mitä, mitä on tehty, on mennyt jo liian pitkälle, ihan niin kuin Ukrainassakin tapahtui. Ja koska näitä, tätä opposition painostusta tapahtuu yhä enemmän, niin tilanne heikkenee entisestään te julistatte, että valitsette Euroopan, kuljette kohti Eurooppaa. Tämä tietenkin on musiikkia korvi, korvillemme, mutta tämä musiikki ei ole uskottavaa tosiasioiden valossa. Georgian hallitus ja oikeuslaitos rikkoo eurooppalaisia demokratiastandardeja. Ei oppositiojohtajia heitetä vankilaan. Kyse on demokratian ydinkysymyksistä – jos heitätte oppositiojohtajat vankilaan, viette kansaltanne valinnan mahdollisuuden. Olisi hienoa, jos teidän lupauksenne siitä, että kuljette kohti Eurooppaa, olisivat totta, jos tällaista selektiivistä oikeutta ei toteutettaisi, koska muuten käy niin, että tämä teidän eurooppalainen näkymänne häipyy kauas tulevaisuuteen. Euroopalla ei ole varaa kääntää kelkkaansa, muuten se jo teidän kohdallanne, koska muuten se joutuisi kääntämään kelkkaansa kaikkien eteläisen ja itäisen kumppanuuden maiden suhteen. Minä olen Vilna esittelijä. Minä en katso, että Georgialle voidaan tarjota assosiaatiosopimusta, jos tilanne ei ennen Vilnan huippukokousta muutu radikaalisti. Kiitoksia, että puhu, tulitte tänne, herra puhemies. Minäkin arvostin äh, sitä, että ulkoministerinne tuli tänne vähän aikaa sitten ja hänen hyvin äh, suorapuheista äh, tapaansa, kun hän keskusteli kanssamme. Ähm, sen jälkeen, mitä kollegani Libor Rucek sanoi, haluaisin kysyä teiltä, uskotteko, että ponnistelunne parantaa suhteita tai normalisoida suhteet Venäjän kanssa? Uskotteko, että niihin toinen osapuoli vastaa erityisesti, mitä tulee tähän sotilasliseen miehitykseen. Haluaisin myös kysyä teille, puhuitte tästä episodista tai tämä, mikä episodissa on kestänyt jo jonkin aikaa, että henkilötietoja on kerätty kiristystarkoituksissa ja eh, vihjasitte, että edellinen sisäministeri oli mukana tässä, mutta onko tämä asia, joka eh, menee ainoastaan sisäministerille vai onko tässä linkki muihinkin ihmisiin, esimerkiksi entinen pääministeri, joka on vankilassa? Mistä syistä mitä rikossyytteitä pääministeriä kohtaan on esitetty, jos on, vai onko tämä tällaista poliittista vendettaa, ähm, valikoivaa oikeudenkäyttöä? Sanoitte myös, että teidän viisumijärjestelmä oli mahdollisesti liian liberaali, ja voin kuvitella, että tällä on yhteytensä siihen, mikä rooli teidän ne on järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption mm, tukemisessa mm, alueella. Aiotteko te eh, tätä yrittää kitkeä? Onko tämä korkealla esityslistassanne? Thank you, Mr. President. Uh, very warm welcome. Kiitoksia uh, puheenjohtaja, puhemies, olen täällä. Minua kiinnosti kuvauksenne itsestänne Georgian hallituksen edustajana. Puhemies, vaikka hän tulisi hallituspuolueesta ja vaikka hän suhtautuisi kuinka sympaattisesti puolueen tuskin, hän tuskin hän edustaa hallitusta, vaan pikemminkin parlamenttia. Ehkä tässä oli kyse käännösongelmasta. Minä olin kyllä ymmärtänyt, että olette parlamentin puhemies. No, joka tapauksessa olen iloinen siitä, että Georgian uusi hallitus ei ole radikaalisti muuttanut ulkopolitiikkaa, jonka se peri aiemmalta hallinnolta. Erityisesti haluaa edelleen ylläpitää hyviä suhteita Moskovaan, mutta ää, ei ole kuitenkaan alistunut kiristyksellä ja minun omalla puolueellani on linkkejä maan ja konservatiivipuolueeseen. No kuitenkin poliittisesti haluan, että puhutte siis itse omasta puolestanne parlamentin puolesta että hallituksen. Ja kysymykseni liittyy Etelä-Kaukasian ja sen naapurustoon. Kun puhutaan paremmista eh, suhteista Moskovan kanssa, niin tarkoittako se sitä, että Armeniankin kanssa ollaan paremmissa suhteissa? Minä olen Armenian hyvä ystävä ja jonkin aikaan olen huomannut, että eh, Armenia on eh, lintattuna teidän maanne Azerbaidsanin ja Turkin väliin. Mikä on teidän näkemyksenne tai puolenne näkemys Turkin oikeuksista. Sehän on hänen liittolaisenne. Ja mitä se tarkoittaa, kun ajatellaan alueellista vakautta ja e, Turkin Eurooppa-pyrintöjä? Gracias, eh, señor presidente. Salafranca. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitoksia puhemies, vierailustanne Euroopan parlamentin ulkoasian valiokuntaan. Minä olen tässä valiokunnassa kansanpuolueen koordinaattori, mutta minä en haluaisi, että puheenvuoroani tänään iltapäivällä kuultaisiin minua tässä roolissa. Olen kuullut, olette jo kuullut Lisekiltä ja Sarjus Volskilta puolueemme ja ryhmämme kannasta. Puhuisin mieluummin ystävänä, ihmisenä, tämän parlamentin jäsenenä, joka on kovasti ponnistellut Georgian Euroopan unionin välisten suhteiden lähentämiseksi. Minä olen tämän assosiaatiosopimuksen suuri puolesta puhuja. Puhemies, oletteko te tietoinen ongelmista, joita kansainväliselle yhteisölle maanne muutos muutosprosessia aiheuttaa. Tiedän, tiedän ja tiedämme, että nämä muutosprosessit ovat aina vaikeita. Eh, minun poliittinen ryhmäni eh, kuuluu presidentin ja tämänhetkisen pääministerin kanssa eh, samaan mm, poliittiseen perheeseen. Mutta minulle ja meille kaikkein tärkeintä on se, että tämä muutos ja siirtymä tapahtuu demokraattisesti selektiivinen oikeus äh, ja poliittiset kostot eivät ollenkaan sovi demokratiaan ja kansainvälinen yhteisö saattaisi äh, nähdä, että nämä toimet voivat vaarantaa kansainvälisen yhteistyön. Ja kysynkin teiltä, kun te olette parlamentin puhemies, ja kuulutte hallituskoalition kuuluvaan puolueeseen. Rova Komes esitti erittäin konkreettisia kysymyksiä. En minä tässä nyt väitä, että vangittuna olevat ihmiset ovat syyllisiä tai syyttömiä, mutta kun tehdään oikeudellisia päätöksiä, olisi ehkä toivottavaa, että ne olisivat vähän vähemmän dramaattisia. Ja niin kuin herra Lisek sanoi, ne tehtäisiin täysin näiden ihmisten oikeudet huomioon ottaen. Jos tällaisia pidätyksiä toteutetaan varotoimenpiteenä, niin eikö olisi parempi ehkä sitten esimerkiksi takavarikoida näiden ihmisten passit eikä vangita heitä. Me ymmärrämme, että Georgia haluaa kulkea kohti nykyaikaa, kehittyä myönteisesti. On äärimmäisen tärkeää, että Georgia sitoutuu tähän uskottavaan siirtymäprosessiin. Ilman nyt mitään ideologisia sarvia tai hampaita haluaisin todeta, että meidän on muistettava kansalaisten oikeudet. Ja sanon tämän myös ihan omasta kokemuksestani, että nämä muutokset on toteutettava kaikki kostoajatukset unohtaen. Tässä näitä huomioita, joita halusin tänään iltapäivällä tehdä en ryhmäni nimissä, vaan omissa nimissäni. Kiitän teitä vierailustanne. Tämä on mielestäni erittäin myönteistä, että olette vieraannamme ja osoitus poliittisesta tahdostanne muutokseen. Kiitoksia. Äh. Mr. President. Kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies, minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tänne parlamenttiin. Ja jos sallinette, niin haluaisin muistuttaa teitä siitä. Minä tulen Sloveniasta ja meillä on ainut perinteiset suhteet kulttuuripoliittisella mm, ja taloudellisella tasolla Georgian ja Slovenian välillä myös silloin vielä, kun itsenäisyys oli vain kaukainen toive meille. Minä yhtyisin kaikkiin niihin kollegoihin, jotka varoittivat jonkinlaista poliittista kostosta ja olen myös huolissani niistä ihmisistä, jotka joutuvat vankilaan hyvin lyhyen oikeudenkäynnin jälkeen vain siksi, että he edustavat tai symboloivat edullista hallitusta, joten vetoaisin teihin, te kuulostatte mielestänne eh, ihmiseltä, jolla on demokraattinen eh, ajattelutapa, että rohkaisitte tai ehdottaisitte hallituksellenne, että se olisi varovainen. Välillä tämä ei kuulosta kovin periaatteelliselta eh, tässä parlamentissa, kun puolustamme omia joukkojamme niitä vastaan, jotka äh, eivät ole omia joukkojamme. Meillä on tapana, äh, tapana puolustaa niitä, jotka ovat poliittisesti lähellä meitä ja vastustaa toisia, mutta yksi erittäin tärkeä pointti on se, että meidän ei tulisi ryhtyä kostoon. Haluaisin esittää teille kysymyksen eräästä mahdollisuudesta. Näettekö mitään mahdollisuutta sille, että alueen maat tuottaisivat jonkinlaisen aloitteen, jonka avulla ratkaistaisiin alueen avoimet ongelmat, vuoristokarabahin ongelma ja muitakin ongelmia, jotka mainittiin jo, jokaisen maan kahdenvälisissä suhteissa näitä on. Ja olisi erittäin hyvä, jos nämä energiat ja ajatukset siitä, miten nämä ongelmat ratkaistaisiin, tulisivat teiltä. Olisi sitten yhteistyön tulosta ja se lisäisi luottamusta teidän ja naapurimaidenne välillä. Miten arvioisitte, onko mahdollisuutta tällaiseen? Much. Sir, you have the floor. Kiitos ja nyt te voitte vastata, olkaa hyvä puhemies. Kiitos oikein kiinnostavista kysymyksistä. Kirjoitin ylös kaikki kysymykset, pelkään etten kuitenkaan ehdi kaikkiin vastata. Kyseessä ovat hyvin perustavanlaatuiset asiat, eikä välttämättä aikaa ole kaikkeen. Ensinnäkin minä ketä minä edustan. Edustan omaa hallituskoalitiotani. Olen Janus Vilin äh, vara jälkeenvarajohtajana. Kaikilla eri hallituksilla on koalioita ja kyllä minä olen vastuussa myös poliittisista kysymyksistä. Olen poliitikko. Samanaikaisesti olen vastuussa parlamentin työstä. Kuitenkin parlamentin puhemiehen vastuu parlamentin päätöksistä. En tiedä, onko sellaista vastuusta aika ki- vastuuta aika kiinnostava ajatus sinänsä. Minä olen koalition edustaja ja olen valmis vastaamaan tähän. Ei kai minusta, minua tänne kutsuttu parlamentin sisäisistä menettelytavoista puhumaan. Minä olen avoimesti kertonut, kuka olen ja olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin kykyni mukaan. Venäjä ja uusi hallitus ja sen politiikka ja niin edelleen. Ja sitten se, että onko Venäjä osoittanut halukkuutta kulkea uuteen suuntaan. No ei juurikaan. Äh, no nyt on joitain keskusteluja käytyä asioista, joista he ovat kieltäytyneet keskustelemasta äh, todeten, että ei ole järkevää keskustella presidentti Saakashvilin ja hänen hallituksensa kanssa. No nyt Joannesvilin kanssa voidaan pienistä asioista puhua, mutta puheiden lisäksi aika vähän on mitään tulosta saatu aikaan joitain viikkoja sitten. Ensimmäistä kertaa georgialaista viiniä sai viedä Venäjän alueelle. Tällaisia pieniä edistysaskeleita on toki saatu otettua, mutta meillä on tässä hiukan muutakin. Kun ajatellaan ongelmia, joita meillä on tuon hallinnollisen rajan suhteen, niin todennäköisesti, ainakin minun arvioni mukaan, Kreml ei tunne oloaan oikein kotoisaksi tilanteessa, kun Georgian hallitus on todella valmis puhumaan ja neuvottelemaan konkreettisista asioista he valitsevat mieluummin mustan tai valkoisen, jos joku vastustaa kaikkea, joka ikistä asiaa ja on hyvin radikaalisti vastaan, niin Venäjä tietää, miten suhtautua. Tai jos joku nostaa kätensä ja sanoo, että antaudun, viekää kaikki, jos haluatte. Mutta nyt kun Georgian hallitus on luonut hyvin selkeän oman linjan ja toteaa, että Tämän pidemmälle emme ole valmiit menemään. Se vaikuttaisi kielteisesti Euroopan integraatiomahdollisuuksiimme, NATO-integraatiomahdollisuuksiimme. Niin tästä emme edes keskustele. Kaikesta muusta olemme valmiit keskustelemaan. Mutta Venäjä ei kai tunne oloaan oikein kotoisaksi nyt, ja ehkäpä se hiukan koettelee Georgian uusi, uuden johdon hermoja, kun ajatellaan, että teemmekö me niin kuin Saakashvili teki elokuussa 2008 vai toimimmeko toisin? Eli nyt odotellaan ja katsellaan, mutta meidän politiikkamme on hyvin vakavaa, hyvin avointa. Me emme ö, äh, halua keskustella heidän kanssaan yksin, ainoastaan. Äh, he haluavat vähätellä äh, Geneven neuvottelujen merkitystä, koska myös Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat siellä neuvottelukumppaneina. He haluavat mieluummin keskustella rajakysymyksistä tai muista kysymyksistä kahden. Mutta me olemme välittäneet selvän viestin ja todenneet, että näin ei, ei käy. Mm, Viinistä ja niin edelleen voidaan keskustella kahden välin turvallisuuskysymyksistä ja muista Genevessä. Tähän emme mitään muutosta suostu tekemään. Vielä tulosta ei ole saatu aikaan, en voi näin väittää, mutta mielestämme ei ole mitään vaihtoehtoa. Kukaan ei myöskään meille mitään vaihtoehtoa ole ehdottanut. Me olemme jatkuvassa yhteydessä NATO-ystäviimme, EU-ystäviimme. Ja Venäjä tietää tämän oikein hyvin. Ei ole mitään muuta e, viestikanavaa tai mitään muuta ö, yhteydenpito mahdollisuutta. Venäjä tietää tämän oikein hyvin. Jos ajatellaan äh, vuoristokarabahia, Abhasiaa, Etelä-Ossetiaa, näitä kiista-alueita, niin tämän hetkinen nyky-Georgia ei kyllä pysty aloitteita tekemään. Minäpä luulen, että tilanne ikään kuin pääsi käsistämme jo elokuussa 2008. Se olisi voitu välttää, mutta katastrofi, joka maallemme tuolloin tapahtui, se olisi pystytty välttämään, se olisi voitu välttää. Viisaampia vaihtoehtoja ei tuolloin valittu, ja näin ollen meidän on nyt tunnustettava nämä tosiasiat. Georgia ei tässä vaiheessa kyllä uusia aloitteita pysty ole kykeneväinen tekemään, mutta me haluamme kehittää maatamme aluetta, joka on Georgian hallituksen vallassa. Me haluamme kehittää sitä ja tätä kaikki meidän toimemme merkitsevät, mutta valitettavasti me emme kykene mitään myönteistä tai rakentavaa ehdotusta tekemään vuoristokarabahin konfliktin suhteen. Mitä sitten naapureihin tulee, Armenia, Azerbaidžan, Turkki, Venäjä ja niin edelleen. Kaikki, jotka tilannetta olette seuranneet, ymmärrätte, miten vaikeaa Georgian on säilyttää suhteet kaikkiin. Yritämme ja me olemme onnistuneetkin. Meillä on ihan hyvät suhteet kaikkiin, mutta se vaatii ihan päivittäistä työtä meiltä. Azerbaidžanin kanssa mietimme kuljetuskanavia, uusia energiahankkeita ja niin edelleen. No, Armenia ei ole osana tässä. Georgia olisi todella tyytyväinen, jos uusissa järjestelyissä myös Armenia olisi mukana, koska tämä lisäisi kaikkien turvallisuutta, mutta näin ei nyt kuitenkaan ole. Samalla kuitenkin ehkä voisin mainita yhden asian. Nykyhallitus on tunnustanut Tserkessi kansan kansanmurhan. Armenia etelärajallamme joistain syistä, jotka armenialaiset itse ymmärtävät oikein hyvin, niin emme ole asiaa nostaneet esiin, koska asia on hyvin arkaluontoinen, koska myös Turkki liittyy siihen. Ja tämänlainen politiikka Pohjois-Kaukasian tai Venäjän suhteen ei olisi hedelmällistä tai toisi mitään hyvää mukanaan. Meidän täytyy olla varovaisia ja me olemme hyvin varovaisia viisumit. Meidän täytyy käsitellä näitä juttuja. Ja sisäministeriö ja oikeusministeriö tekevät työtä, luovat tietojen tietojärjestelmiä ja rajajärjestelmiä, kun ajatellaan vaikkapa järjestäytynyttä rikollisuutta ja niin edelleen, niin toivon, että kun on kuultu jotain syytöksiä siitä, että Georgiassa on tapahtunut pahoja asioita, niin toivon, että todisteita ei saada, koska todisteita ei ole, koska näin ei ole tapahtunut, mutta samalla tietenkin meidän täytyy myös rajojamme valvoa entistä paremmin ja niin edelleen. Sitten tuo selektiivinen oikeus, johon viittasitte puheenvuoroissanne. Yhdeksän vuoden ajan 99,9 prosenttia julkisten virkojen virkamiehistä ruohonjuuritasolta korkeammalle tasolle oli yhden puolueen jäseniä. Kenellekään muulle ei ollut tilaa Vallan ytimeen pääsivät vain puolueen jäsenet. Yhdeksän vuoden aikana kaikki jutut, joita olisi voitu käsitellä, menivät UNMlle, eivät republikaanisen puolueen eli minun puolueeni käsiin, koska kenelläkään muulla ei ollut mitään mahdollisuutta toimia. Eli älkää olko yllättyneitä pettyneitä nyt esimerkiksi näistä vankilaskandaaleista. Kuka mahdollisti tuon järjestelmän? Kuka, kuka oli vastuussa? Kuka ö, oli vastuussa järjestelmällisestä ihmisten ö, salakuuntelusta tai kiduttamisesta? Paikalliset ö, poliisitko? Sisäministeriön ö, vastuullahan tämä kaikki oli. Meillä on valitettavasti tässä valtava ongelma. Tuhannet ihmiset äh, toimittavat meille tietoja ja toteavat, että allekirjoitukset asiakirjoissa, asiakirjoissa joissa he luovuttavat omaisuutensa hallitukselle, että nämä allekirjoitukset äh, heiltä pakottamalla saatiin. No kuka ihmisiä näin saattoi pakottaa? Naapuri opposition edustajako. Kuka sai tällaisen järjestelmän toimimaan? Parlamenttirakennus, jossa me työskentelemme, työskentelemme, jossa te ehkä olette jopa käyneet, on maksanut 200 miljoonaa dollaria georgialaisille kuusi kuukautta. Tutkimme, että mistä nuo rahat saatiin, kuka maksoi laskut, koska rakennusta ei vielä ole saatu valmiiksi, meillä ei ole rakennussuunnitelmia, sitä ei ole rakennettu minkään standardien mukaisesti. Ja nyt saamme selville, että ei, ei, ei ole edes mitään budjettia ollut. Hallituksen varoja siirrettiin tietylle taholle, joka yhtäkkiä sitten myi tontin kymmenen kertaa yli markkinahinnan. Miksi? Koska ihmisille sanottiin, että oikeusministeri, joka muuten sattui olemaan myös syyttäjäviranomainen, neuvoi meitä ostamaan tuolta maata, koska parlamentti rakennettaisiin sinne, niin tekisimme voittoa. Mitä me voimme tehdä tuollaisissa tapauksissa? Miten me voimme käsitellä tällaisia tapauksia? Saamme neuvoa kyllä ja kyllä varmasti virheitäkin on tehty, mutta teidän täytyy antaa ne anteeksi, koska muuten äh, sitten äh, syytetään äh, poliittisesta kostosta. Me olemme valmiit tähän, me olemme valmiit tähän. Siksi olemme tarjonneet entiselle hallitukselle ähm, amnesiaa. Siis me olemme olleet valmiita antamaan heille kaiken anteeksi paitsi kaiken, ministereille ja heitä korkeammille henkilöille, koska meidän täytyy vastata myös Georgian kansalaisille. Koska heidän maastaanhan on kysymys ja he ovat olleet äh, joutuneet uhreiksi, järjestelmän uhreiksi. Ja jos sanotaan, että ei ole mitään väliä, äh, mitä joku on tehnyt, niin äh, e- e- mitä oikeus sitten tarkoittaa, jos pääsee kaikesta pälkähästä? Miten, miten me saamme koskaan järjestelmäämme toimimaan, jos kaikki on annettava anteeksi? 26.5.2011 Georgia päätöslauselmassanne, kun oli mielenosoituksia Euroopan unioni pyytää Georgian hallitusta läpinäkymällä tavalla tarkastelemaan 26. toukokuuta tapahtumat muun muassa poliisin toimet. Euroopan unioni tulee seuraamaan tilannetta läheltä. Toivoisinpa, että olisitte seuranneet tapahtumia läheltä. Sitten Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimen päätös huhtikuuta 2011. Tuomioistuin on järkyttynyt siitä, miten kaikki julkinen valta, viranomainen, presidentti, parlamentti, on toiminut yhdenmukaisesti estäen oikeutta toteutumasta. Syytökset Merabishvilia vastaan, josta tuli kolme kuukautta sitten äh, puolueen pääsihteeri, joka oli heinäkuusta 2012 lokakuuhun 2012 pääministeri. Hän oli sisäministeri kahdeksan vuoden ajan. Kahdeksan vuotta. Ja yhdessä oikeusministerin herra Adeusvilin kanssa, joka lähti maasta, lipettiin välittömästi vaalien jälkeen, niin nämä olivat ne kaksi vallanpitäjää Georgiassa. Kaikkihan sen tietävät, jotka Georgian tapausta tai tilannetta ovat seuranneet. Mistä häntä syytetään? Voi toivoisinpa, että minulla ei olisi velvoitetta puhua näistä asioista, koska me olemme usein pyytäneet lähettäkää tarkkailijoita Hammerberg, jonka Euroopan unioni lähetti Georgiaan seuraamaan näitä tapauksia. Hän oli pari viikkoa Georgiassa, pari viikkoa täällä Brysselissä ja hän on saanut kaikki materiaalit eh, näistä tapauksista, kaiken asiakirja-aineiston ja me haluamme, että näitä tapauksia seurataan ja tarkkaillaan. Ymmärrän, että tämä ei muuten voi olla uskottavaa. Minut voitaisiin nähdä puolueellisena tietenkin, mutta se, mitä, eh, mistä herra Menopysvili on vastuussa – 4. heinäkuuta hän tuli valtaan ja 5. heinäkuuta terveys- ja sosiaaliministeri sanoi 22 000 ihmistä kolme kuukautta ennen vaaleja. Miksi? Koska he olivat laskeneet paljonko Georgiassa on työttömiä. Ja sitten tulee tällainen hanke, niin, meillä on siis ensimmäinen kymmenettä vaalit ja syyskuun aikana 22 000 georgialaista palkataan valtion rahoin laskemaan työttömiä. Ja nämä 22 Niin, niin. Eli näin sitten äh, saatiin siivottua tilastoja vain kuukautta ennen vaaleja. A, en minä oikein tiedä. Olisi mukavaa, jos en joutuisi näistä ihan konkreettisista kysymyksistä puhumaan, mutta minä pyytäisin joka tapauksessa teiltä kaikilta, ette te älkää, jos ette usko minua, niin älkää uskoko muitakaan puolueellisia tahoja, siis niitä, jotka olivat edellisessä hallituksessa. Uskokaa, jos jotakuta haluatte kuunnella, niin kuunnelkaa sitten Human Rights Watchia tai Amnesty Internationalia, jotka ovat tehneet 26. päivän tapauksista ja muista tapahtumista raportteja. Kiitos näistä kysymyksistä ja kiitos suosituksistanne. Minä otan tämän erittäin, erittäin vakavasti. Hyvin, hyvin vakavasti. Ja olen valmis jatkamaan vuoropuhelua, mutta samalla vien kotimaahani kyllä yhden opin tämän päivän keskustelusta. Tämä on selektiivistä poliittista oikeutta. Herra Sarjus Volski antoi minulle oppia selektiivisestä poliittisesta oikeudesta, kun me tiedämme, mitä haluamme ja sanomme sen. Siinä kaikki. Selektiivinen poliittinen oikeus, siitä tapahtuu muuallakin kuin Georgiassa. Ja jos jo tiedätte, että näin on Georgiassa, niin arvioikaa Georgiaa sitten sen perusteella, mutta te olette nyt jo lyönyt kantanne lukkoon. Kyse on selektiivisestä poliittisesta oikeudesta. Toivon, että en tällaista enää joudu kuulemaan. Kiitos ja vielä Tanok. Puhemies, tämä liittyy teidän rooliinne puhemiehenä. Te mainitsitte parlamenttirakennuksenne, uuden sellaisen, ja nyt on väitteitä maakauppa kauppa manipulaatiosta, korruptiosta ja muusta. Mutta kysymykseni teille, ja minähän vastustan Strasbourgia, meidän täytyy se sirkus käydä läpi joka kuukausi, tuhlaamme rahaa. Onko totta, että teidän hallituksenne tai hallituspuolueenne ö, harkitsee toisen parlamentin sulkemista, jotta siirtyisitte takaisin Pilisiin ja säästäisitte tällä tavalla maan veronmaksajien rahoja. Jos näin, niin suosittelen sitä lämpimästi. Okay. Uh, the answer, the answer is okay. irrefutable. Vastaus. Niin. Parlamentista ensinnäkin. Me haluamme mahdollisimman intensiivisiä yhteyksiä Euroopan parlamenttiin ja kiitoksia niille, jotka vierailivat Georgiassa ja Georgian parlamentissa uudessa tai vanhassa. Me yritämme hyödyntää kumpiakin rahoituksia mahdollisimman hyvin ja samoin veromaksajien rahoja. Meillä on tehty perustuslaillisia muutosehdotuksia, joka mahdollistaisi sitten sen, että voisimme työskennellä myös Pilisissä niin, että työstämme tulisi tehokkaampaa ja olisimme lähempänä poliittista elämää, mikä ei tällä hetkellä ole tilanne usein, kun ihmiset vierailevat Georgiassa, emme pysty tapaamaan, koska me olemme erittäin kaukana sieltä, emmekä pelkästään me, vaan muut sidosryhmät, jotka kiinnostavat näitä parlamentista, ovat hyvin kaukana siitä, joten yritämme hyödyntää paremmin veronmaksajien rahoja mukaan lukien ne rahat, jotka käytimme ja joita käytetään vielä tänä päivänä konserteihin ja muihin asioihin. Me yritämme käyttää paremmin näitä veronmaksajien rahoja ja yritämme paremmin myös hyödyntää yksityistä rahoitusta, koska me emme ajattele, että yksityiset yritykset ja liikemiehet eivät, niin ei pitäisi maksaa veroja. Heitä mm, pitäisi verottaa kerran ja hallituksen pitäisi sitten näitä rahoja käyttää paremmin. Something, but if we sure. reopen... Sarjus Voskilla oli vielä lisäkysymys, mutta jos avaamme keskustelun jälleen, niin sitten meillä ei ole aikaa muille kysymyksille enää. Ivan. En avaa uudestaan keskustelua. Pääministeri Ivanishvili kertoi valtuuskunnallemme, että ihmisiä heitetään tyrmään, jotta näytetään esimerkkiä niille, jotka vastustavat häntä. Hän kertoi näin Frattiinille, Italian entiselle ulkoministerille. Tämä ei pidä paikkaansa. Tämä ei pidä paikkaansa that you will teach... Se, että opetettaisiin läksyjä niille, jotka yrittävät vastustaa häntä. Kyllä tämä on väite, syytös, josta haluan, jonka haluan kirjoihin, että siis Sakasvili kyllä ehkä teki näin, että hän heitti ihmisiä tyrmään, mutta Ivanishvili ei näin tee, ja minä haluan kyllä pöytäkirjat tästä kokouksesta, joka olisi käynyt tällaisen keskustelun. Vastasinko riittävän kattavasti? Ähm. Kiitos oikein paljon. Kiitos vierailustanne. Kiitos siitä, että vastasitte kysymyksiimme. No, aina kysymyksemme eivät ole ihan kohteliaita, mutta Hienoa, että vastasitte kuitenkin. Kiitoksia oikein paljon ja odotan kovasti sitä, että näin teidät eh, jälleen Georgiassa ja täälläkin. How is it? Mr. Tedros. is here. Yeah? Uh, yeah. Uh,